Colleagues, good morning. If I can start... Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Voisimme aloittaa kokouksen jälleen. Raportoisin ensin koordinaattoreiden kokouksesta ja siellä tehdystä päätöksestä. Uh, first of all, in regards... Ensinnäkin, mitä tulee esittelijöiden nimeämisiin, koordinaattorit ovat sopineet, että sopimus EUn ja Australian välillä VNR-tiedoista ei tehdä mitään. Ja toiseksi monivuotinen rahoitus meriturvallisuusvirastosta ei tehdä mitään, mutta esittelijä Fleckenstein, joka esittelee EMSAa, pyydetään, että hän ottaa huomioon tämänkin kertomuksen omassa työssään. Sitten lausunnot. 2010 toiminta harmonisaatioista ja ympäristömeludirektiivin täytäntöönpanosta ei toimia. Ja sitten se rahasioiden on arvonlisäveron tulevaisuudesta valiokunta-aloitteinen mietintö. Ekon valiokunta siis tekee tästä valiokunta-aloitteisen mietinnön perustuen komission vihreään kirjaan. Siinä pohditaan myös matkustajaliikenteen verotuskysymyksiä. Koordinaattoreilta on pyydetty kirjallisina 22. kesäkuuta mennessä sanomaan, halutaanko tästä lausuntoluonnos. Pitää mielessä, että Ikonissa äänestetään 19 syyskuuta pyysimme siis koordinaattoreita pohtimaan sitä, halutaanko lausunto laatia tästä aiheesta ja kertomaan meille mahdollisimman pian. Sitten tutkimukset, briefaukset 2011, koordinaattorit sopivat useista tutkimuksista vuodelle 2011 ensinnäkin arviointia, valvonta, täytäntömenosta ja valvonnasta sosiaalisen lainsäädännön osalta ammattimaisissa maantiekuljetuksissa. Ja toiseksi rikkipäästöjen valvontakysymykset mahdollisesti laivojen laitteiden parantaminen tältä osalta ja kolmanneksi lentoliikenteen tavarakuljetukset ja niiden turvallisuus ja seuraavaksi vielä lentoliikennesopimukset. Koordinaattorit sopivat vielä, että jos budjettivaroja olisi riittävästi näiden tutkimusten jälkeen. Rovellon verkostotutkimusta voitaisiin päivittää. Me olemme jo sopineet, mutta emme ole vielä aloittaneet tutkimusta käyttäjän maksuista vertauksissa. No nyt eurovinjettidirektiivi on tehty, joten tämä asia on jätetty sikseen. Seuraavaksi lainsäädäntöaloitteista kerroin koordinaattoreille niistä vaihtoehdoista, joita koordinaattoreilla on, jotta voidaan pyytää komissiota tekemään lainsäädäntöehdotuksia nykysääntöjen mukaan. Ja pyysimme koordinaattoreita tiedostamaan tämän ja pyysimme koordinaattoreita pohtimaan tätä mahdollisuutta ryhmissä, jos tällaisia ehdotuksia toivotaan. Komitologiaan liittyen kolme aihetta. Nesteet lentoliikenteen käsimatkatavaroista, luonnostoimet komission ehdotuksen mukaan. Mitä vastalauseita ei ollut, minä pyysin vastalauseita tiettyyn määräaikaan mennessä 16. päivä kesäkuuta. Mitä vastalauseita emme saaneet, joten menettely on kiireellinen menettelyssä parlamentilla on oikeus vastustaa kuukausi sen jälkeen, kun teksti on meille annettu. lentäjien lupakirjakysymys. Tästä saadaan luonnos heinäkuussa ja koordinaattorit päättivät, että yksi komatologia esittelijöistä voitaisiin säännön 88 kohta kahden mukaan nimetä, jos komission toimiluonnokselle halutaan esittää vastustusta ja sitä esittää enemmistökoordinaattoreista. Mutta koska sitä ei ole vielä saatu, emme voi oikein lähteä vastustamaan tai olla vastustamatta. Mutta kun päästään liikkeelle, niin tämä on yksi meidän pysyvistä komitologia esittelijöistä, jotka kirjoittavat tämän mietinnön. ETS-asiantuntijakokous koordinaattoreille kerrottiin siitä. Kokouksen jälkeen Jensen ja hänen toimistonsa ja valiokunnan sihteeristö ja yhteispäätösyksikön jäsenet. Muissa mahdollisissa asioissa EU-Kanada ja EU-Brasilia-turvallisuussopimukset. Koordinaattorit sopivat suosituksesta, jolla hyväksyttäisiin neuvoston päätösluonnoksen teksti EU-Brasilia-sopimuksesta ja EU-Kanada-sopimuksesta aiheena siviili-ilmailun turvallisuusmääräykset. Päätöksenteko EUn puolella liittyen näihin uudistuksiin, muutoksiin, sopimuksiin ei ole ennakkotapaus tulevia sopimuksia ajatellen. Isten ECR-ryhmä pyysi valiokuntaloitteista mietintöä alueellisista lentopalveluista. Koordinaattoreit keskustelevat tällaisen valiokunta-aloitteisen mietinnön haitoista ja hyvistä puolista ja nyt jäätiin odottamaan lentopakettia, joka saadaan syksyllä. Nyt voitaisiin ajatella suullista kysymystä tai valiokunta-aloitteista mietintöä alueellista lentokentistä ja lentoliikenteestä. ECR-ryhmän koordinaattoria pyydettiin kääntymään uudestaan ryhmänsä puoleen ja saamaan sieltä vastauksen tähän ehdotukseen. käytännön sopimuksen osalta on ehdotettu, että tämä asiakirja jaettaisiin artiklan 10 ja 11 osalta kahteen osaan. Tämä liittyy matkustajien ja matkatavaroiden meriliikennepalveluihin. Tämä liittyy juurivaliokuntaan. Kaikki muut artiklat liittyvät liikennevaliokunnan työhön. Minun mietintöluonnokseni esitetään ja äänestetään täällä valiokunnassa kokouksessa 11.12. heinäkuuta. Vuoden 2012-2013 istuntokalentereista tai kokouskalentereista koordinaattorit näkivät ehdotuksen kokouskalenteriksi 2012-2013 ja Puheenjohtaja viittasi siihen, että vuoden 2012 huhtikuussa täysistunto on tiistaista perjantaihin, ei normaalisti maanantaista torstaihin. Tämä liittyy ortodoksiin pääsiäisen viettoon. Ja rautatiepakettiin uudelleen käsittely, uudelleen laatinta. Vilkkaan keskustelun jälkeen, no tämä on todella mieto ilmaisu sille, kuinka vilkasta keskustelua koordinaattorin kokouksessa oikein käytiin. Nyt päätettiin lykätä äänestystä valiokunnassa lokakuiseen valiokunnan kokoukseen, jotta ryhmille annetaan mahdollisuutta työstää noin 700 tarkistusta ja kompromissin mahdollisuuksia, jotta voisimme saada jonkinlaisen konsensuksen valiokunnassa aikaiseksi käsittääkseni 10.11. lokakuuta tuo kokous järjestetään. Edustaja De Grandesin mietintö lentoliikenteen turvallisuudesta. Pyysin koordinaattoreiden ja jäseniä myös lähestymään ryhmän johtajia, jotta tiedetään, huolehditaan siitä, että De Grandesin mietintö saadaan heinäkuun esityslistalle syynä se, että varapuheenjohtaja Kallas on silloin täysistunnossa läsnä. Ja tämä valiokunta on pyytänyt häneltä julkilausumaa ja toivomme, että tämä julkilausuma saadaan yleiskeskusteluun, kun De Grandesin mietinnössä keskustellaan. Ja sitten valtuuskuntamatkat 2012 on jo sovittu kahdesta, alustavasti kahdesta matkasta. Vattimeri ja Hampurin satama. Ja toinen on Kreetalle. SED-ryhmä Danelis järjestää sitä ja nyt odotamme vuoden 2012 kolmatta EPPn valinta siitä, minkälainen valtuuskuntan matka järjestettäisiin. Tässä raportti koordinaattoreiden kokouksesta. Onko teillä kysymyksiä? I take it that's approved. Muuten voidaan hyväksyä tämä kertomus. Edustaja Finans, työjärjestyspuheenvuoro. Grazie Presidente. Una... Kiitoksia. Puheenjohtaja, aivan lyhyt kommentin Italian valtuuskunnasta. EPPssä pian menemme äänestämään tärkeästä sopimuksesta Euroopan unionin ja Brasilian välillä. Se koskee lentoturvallisuutta. Brasilia on hiljattain tehnyt päätöksiä Cesare Battistin suhteen häntä ei ole luovutettu ja hän on peräti vapautettu. Minä ja Kanchan haluaisimme tästä mietinnöstä äänestää, ottaen huomioon tietenkin, että esittelijä Tikaon ja varjoesittelijöiden tuki, arvostamme heidän työtään, mutta tässä tilanteessa, jos me nyt tukisimme sopimusta maan kanssa, jo joka on toiminut tällä tavalla Euroopan unionin kansalaisen suhteen eikä ole ottanut huomioon parlamentin kahta äänestystä, josta pyydettiin Cesarin Battistin luovuttamista. Meille tämä on sietämätön tilanne. Kiitoksia. Okay, thank you, Mr. Fidanza. we Kiitos, edustaja Fidanz. Voimmeko nyt siirtyä äänestyksiin, pyydän. And the first thing to ensure is you've... Ensinnäkin pitää huolehtia siitä, että kaikilla on äänestyskortit ja siellä koneessa valmiina. And of course we'll now do the normal check just to see. Normaali tarkastus. Nähdään, että JPP e pyri äänestämään yhdellä äänellä liikaa, niin kuin yleensä. Is now. Äänestys alkaa. Tarkistetaan. Can you get hold of your card? Have you got... Voisitko saada korttinne? Onko se mukana? Have you got an assistant who can go and... Onko teillä avustaja, joka voisi lähteä nyt kipaasta hakemaan sen? Okay. is closed. Äänestys päättyy. Kasteneet Meneekö tässä kaikki ihan sääntöjen mukaan? Hyvä. Ja sitten merkki sieltä jäseneltä, jolla ei ole äänestyskorttia. Mr. Sassoli, we'll just... That's okay, we'll take a thumb sign and your agreement. Ei se mitään merkkiä näyttämällä voitte äänestää, jos teille sopii. Lähdetään liikkeelle ensimmäisenä edustaja Tikaun mietintö siviiliilmailun turvallisuutta koskeva EUn ja Brasilian välinen sopimus. Siinä viitattiinkin yksi äänestys vain. Äänestys alkaa. It's on the machine, on the machine, it's the final vote. Koneella kun tämä on loppuäänestys, loppuäänestys, koneäänestys siis. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 30 neljä ääntä puolesta, siis oli mukaan lukien yksi vastaan. Me varmaankaan arvaa, kuka se on. Ja yksi tyhjääni. niin. Kaksi vastaan, niinkö? Kaksi vastaan. Ei tyhjiä. Hyväksytty. Onnittelut, edustaja Tikau. Okay. Tourism report matkailumietintö. Mr. Fidanza's report. Just Herra Fidanza mietintö. Siitä yritystä varmistaa, etten saa tätä sekaisin. Äänestys valiokuntaloitteesta mietinnöstä Euroopan maailman ykkösmatkailukohde, Euroopan matkailupolitiikan uudet puitteet. Esitteli herra Fidanza. Tarkistus yksi. Tikaalta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkoitus kolme, Donnellis puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kohdat. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten Kompromissi kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37, kohta 4, Rova Tikau puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38, Prepols Fidanza puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 de Grandes puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 71. Digandes. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75. Vihreiden suullisen tarkastuksen kera puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 Marin neskulta ensimmäinen osa raukea joten toinen osa Consider State Rights Production puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 ajalla Sender puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9. Ei kun 98 ensin, herra Filant. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata viisitoista Bach, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 seuraava Ailesender puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt kädet alkavat väsyä vähitellen nähdäkseni. 30 sivua vaan vielä, ei huolta. 124. Toinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 122, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17. seitsemän. Tarkistetaan se. Mielestäni se oli selvästi hylätty, mutta tarkistetaan 147. Äänestys alkaa 147. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Selvästi hylätty. Kompromissi 17. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää. 161 voidaanko tarkistaa lisäyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172, johon liittyy suullinen tarkistus vihreiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179, raukeavat 182 puolesta vastaan hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 kohta kohdalta ensimmäinen osa. Sana ekoturism puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja toinen osa sanoilla and local biodiversity puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 189, anteeksi 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 194 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 194. Sillä perusteella, että vain kolme äänestyvät. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 192 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 199 on kohta kohdalta ensimmäinen osa sanoista particularly in the new member states, erityisesti uusissa valtioissa. Koko teksti ilman näitä sanoja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa raukeaa Toinen osa äänestykseen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksisataa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 201 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi 20. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 212. Ensimmäinen osa sanat Fact that demographic developments in Europe will give rise to että demokraattinen kehitys Euroopassa aiheuttaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen osa on poisto puolesta vastaan tyhjää hylätty. 213. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 214. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 217 puolesta 216 on vedetty pois, 217 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 218 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 219 puolesta vastaan tyhjään. hyväksytty. 220. Anteeksi, 221 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 223 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää Hyvä. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 238 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 240 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 248 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 249 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 250 puolesta vastaan tyhjää hyväksyttyä. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 256 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 260, johon liittyy suullinen tarkistus, joka teillä on papereissanne puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt johdantoson kappaleet. A, tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6. Se osa, jota ei tarkistus 5 kata puolesta vastaan tyhjää hyväksyttyä. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdannossa kappale vedetty pois nämä tarkistukset, joten johdantokappale F, tarkistus 19, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Olemme kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Lausunnot. Kohta kuusi. IMKON lausunto. Muut ovat edellisten päätösten perusteella rauenneet. Kohta kuusi. IMKO puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. kappale E, imko. kappale E, imko. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. raukeaa kompromissien vuoksi. Aluevaliokunta kohta kolme. En tiedä mitä teidän listassa on, mutta minä olen nyt sivulla 19. Sivu 19, kohta kolme. Missä Sitri Vitonen on? Löysin. Kohta viisi, Itre. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt ollaan sivulla 19, kohta kolme rigi. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta seitsemän Regivaliokunta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 23 regi seuraava. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta neljä agrivaliokunta puolesta. No, three falls. Ei kun kolmannen raukeaa. Kompromissi 24 vuoksi. Kolme raukeaa. Kompromissi 24 vuoksi. Eli Agrin kohta neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 13 kohta seuraavana Agri. Kohta 13 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kulttuurivälikunnan kohdasta yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 14 kulttuurivaliokunta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuurivaliokunta 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sorry. And culture 20. Kulttuurivaliokunta kohta 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Now we come to the final vote. Nyt loppuäänestys Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 35 puolesta, sisällä oli siihen lisäksi 36. Viisi vastaan ei tyhjää. Hyväksytty onnittelut, herra Fidanza. Okay, no now the No niin. Nyt vaihdamme täällä vähän paikkoja. Palaamme sivulle 21. Yeah, the good news. Hei vaan sivulle yksi. Yeah. Uh, colleagues, this one can get a little bit complicated because in your infinite wisdom... Tämä voi olla hiukan monimutkainen asia, koska loputtomassa viisaudessanne Teillä on kompromissitarkistuksia ja niistä kohta kohdalta äänestyksiä. Se on mielestäni aina kovin yllättävää, mutta ei se mitään. Yritetään selvitä tästä. Ja sitten joudumme ehkä tarkastelemaan, mitä on päätetty, mitä ei, mutta joka tapauksessa tieliikenneturvallisuuden poliittiset suuntaviivat. Edustaja Koch esitteli ja lähdetäänkö liikkeelle? Kohta kaksi, tarkistus 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi A. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi B. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 23, lisäys ja siinä on suullinen tarkistus esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 26 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 27 esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 29 ja 30 identtiset tarkistukset puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 32 lisäyksenä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 34 Van Dalen puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 33 lisäyksenä Fajonilta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta. Vastaan tyhjää Tarkistetaan 36. Äänestys alkaa. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37. Suullinen tarkistus mukaan. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 38 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 suullinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 41 Jensen. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 42. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Sama luultavasti, mutta tarkistetaan 42. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Jälleen. 44. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sama tulos hylätty. 45. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 seuraavaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 55 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 55. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 56 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksi seuraavaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tarkistetaan 63 Grisbeckiltä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 64 lisäyksen äänet puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi D. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 72 lisäyksenä kohtaan 19 äänet puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. koska 74 hyväksyttiin, äänestämme vain suullisesta tarkistuksesta 77 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 78 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 raukeaa nyt 82 takia. 83 seuraavaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 83 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 86 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksänkymmentä puolesta vastaan. Yhdeksänkymmentä siis. Vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjä. Voimmeko tarkistaa? 89 äänestys alkaa. 19.22 varmaankin, mutta katsotaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Olin väärässä, tuo hyväksyttiin. Kompromissi E. Kohta kohdalta äänestys. Taisiko kolmeen, kahteen osaan? Kompromissi E. Ensimmäinen osa, koko teksti paitsi obligatory sana ensimmäisellä rivillä ennen aitest kohtaa selvyyden vuoksi. Jos ette olisi nähneet puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten toinen osa obligatory mukana puolesta vastaan tyhjä hylätty. 94 seuraavaksi. Kohta 21 ja uusi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 95 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 96 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 97 kaksi osaa plus suullinen tarkistus. Ensimmäinen osa calls on the against fatigue asti puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa. And to make them compulsory if appropriate puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten vielä suullinen tarkistus puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 98, joidenkin mielestä kaikkein tärkeintä, säännöt puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ei, puheenjohtaja ei salli tässä tarkistusta. 105 fandaalen äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 100 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. 101 lisäyksenä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Voimmeko tarkistaa 101? Äänestys alkaa. vaikka kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 19.22 hylätty. 103. Lisäyksenä. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty 104. Lisäyksenä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 108 seuraavaksi tikalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 samoin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 vedetty pois 115 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 ja suullinen tarkistus siihen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 ränneriltä. Bah tukee sitä nyt. Mutta viittämään siihen, että siinä on oikeat numerot siinä sivussa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää Hyväksytty. 120 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 122 poista. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 122. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 19 puolesta 21 vastaan hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tuokin. Äänestys alkaa 1, 2, 3. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 19.23. Kompromissi F. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 130, se onkin vedetty pois, 131 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 Higgins kohta kohdalta ensimmäinen osa. Koko teksti paitsi above a pre-agreed speed limit puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa nuo sanat mukaan lukien puolesta vastaan tyhjä hylätty. 137 selleriltä kohta kohdalta ensimmäinen osa paitsi pyörät, suullinen tarkistus. Bicycles with ancillary ja niin edelleen. Puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Ja toinen osa raukeaa, koska ensimmäistä ei hyväksytty. Kompromissi H. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 143. Seuraavaksi kohtaan 25 tikalta puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 140 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty.

vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 raukeaa. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 lisäyksen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 lisäyksen puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 159. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? EPPssä yksi liikaa. Edustaja Kun. Teillä meni niin hienosti ilman edustaja Groschia. Voisitteko yhden varajäsenistä poistaa? Ai näin on tehty. Hyvä, kiitos. Äänestys päättyy. Hylätty. 19, 22. 163 lisäyksen äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 165 ja suullinen tarkistus esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 166 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H. Kohta kohdalta. Ensimmäinen osa koko teksti paitsi komissio ja. Ja toisessa osassa on komissio ja mukana. Ensimmäinen osa ilman näitä sanoja, äänet puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa Pitääkö sitä ai, toisesta osasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty? 178 kohtaan 28 a uusi. 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata, tarkistetaan 179. Äänestys alkaa 179. EPP on yksi ääni liikaa. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta 17 vastaan. Hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 181 181 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi I. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten suoraan kompromissiin J. Kompromissi J puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 195 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 207 seuraavaksi kohtaan 34a uusi Äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Luulen, että se on hyväksytty, mutta ääniä ei annettu kovin paljon, joten äänestys alkaa 207. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 18 puolesta 22 vastaan hylätty. 206 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 208 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 209 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi M puolesta, eikä Ai L, anteeksi, kompromissi L. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 219 seuraavaksi äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 221 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 223 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hylätty, joka tapauksessa sitten raukeaa, raukeaa, sitten kompromissi O. Do you want to check on 223? Okay, we will check. Haluatteko tarkistaa 223 Van Dalen? Äänestys alkaa. Vaikka kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hylätty. Parempi tarkistaa, että kaikki tietävät varmasti. Kompromissi O seuraavaksi. Missä se tulos oli? No, 13 puolesta 27 vastaan. Jos sopii, siirrymme kompromissiin O. O puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavana 228 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 229 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 231 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Suullinen tarkistus esittelijältä seuraavaksi. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 233, 234, identtiset puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. 232 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 235 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 236 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P. Tämä on tämä vähän monimutkaisempi. Kompromissi P. Kolme osaa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 Tässä nämä kolme osaa tuosta tarkistuksesta. Ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. neljäkymmentä seuraavana lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 237 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 237. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 245 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 247 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 248 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 250 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 251 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa Road Maintenance Workers, toinen osa otetaan tuo the use of road safety barriers with smooth surfaces and ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. viisikymmentäyhdeksän seuraavaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa 259? Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty 1922. 260 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 260. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 20, 21. Yksi ilman korttia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 Kahdeksan. Äänestys alkaa. Tarkistus kahdeksan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kymmenen. Oikaistuna puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yksitoista puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 12 ja 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31 puolesta, 6 vastaan, 3 tyhjää. Hyväksytty. Onnistelut, onnittelut, edustaja Koh. Colleagues, that concludes the... Näin kollegat, pääsimme äänestyksemme loppuun. Kiitokset kärsivällisyydestänne. Kiitos, että autoitte tässä työssä. Kiitokset myös henkilöstölle. Tässä oli monimutkaiset äänestykset äänestyslistat. Kiitokset. Seuraava kohta. EMSA. Are the commission here on EMSA? Onkaan komission edustaja täällä EMSasta puhumassa. Ehdottaisin 10 minuutin taukoa. Palataan tänne kello 10.30 ja pyritään löytämään komission edustajaa. Edustaja Lightfield varmasti palaa tänne ja on kanssamme sitten. Okay, we'll take a Kymmenen minuutin tauko. Kymmenen minuutin tauko. Palataan tänne 10.30 ja saamme komission käsimme siihen mennessä. Okay, colleagues, next item. No niin, kollegat, esityslistalla seuraavaksi Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annettu asetus ja sen muuttaminen. Esittelijä Fleckenstein saa puheenvuoron. Dankeschön, Herr Vorsitz. Kiitoksia, puheenjohtaja. En halua puhua pitkään, koska viimeisen keskustelun jälkeen ei ole paljon muuttunut, paitsi että se mitä silloin sanoin – olen nyt valannut näihin tarkistuksiin. Tähän mennessä olemme sopineet siitä, että EMSAstahan on ollut oikein positiivisia kokemuksia. Ja olen samaa mieltä ne kaikki niiden kanssa, jotka sanovat, että aikoina, kun rahaa on vähän, niin täytyy katsoa myös näitä kustannuksia. EMSAn kanssa voidaan saada aikaan monia synergiavaikutuksia jotka tulevat kuvan mukaan juuri silloin, kun neuvosto jakaa positiivisesti tehtäviä EMSalle, niin se ajattelevat aina sitä, että ministerit kun menevät jälleen kotiin, niin sillä on vaikutuksia heidän kansalliseen työhönsä. Meillä on monia tarkistuksia. Tärkein ja kiistanalaisin neuvoston suhteen on kysymys siitä, että että meren saastumisen estäminen, niin rajoitetaanko se vain laivoista tuleviin saasteisiin, vaan myös porauslautoille ja mahdollisesti myös muut kuin tuulipuistot ja jotain sellaista tietysti, mitä ei vielä edes ajateltu kun puhutaan hiilen talteenotosta, niin mitä, kuka siellä valvoo, että kaikki tarpeelliset toimenpiteet merien puhtauden ja turvallisuuden osalta, että niitä noudatetaan. Meillä on monia tarkistuksia, joissa on kyse neuvoston jäsenvaltioiden neuvotteluista kansainvälisissä elimissä, erityisesti mitä tulee tähän esteettömään eurooppalaiseen meriliikennealueeseen ja byrokratian purkamiseen, mitä neuvosto ja itsekin on puhunut Belgian puheenjohtajakuoren aikana. Jokitietojärjestelmä ja SafeSeaNetin yhteensopivuudesta on myös kyse. Kyse on tunnustettujen laitosten tunnustamisesta. Olen äh, vakuuttunut siitä, että EMSA voi antaa hyviä neuvoja, kun on kyse myöskin merenkulkijoiden jatkokoulutuksesta, koska omien kokemustensa perusteella merenkulkuoppilaitoksissa myös Euroopan ulkopuolella on saanut pystynyt vaihtamaan parhaita kokemuksia ja käytäntöjä. Olen myös ottanut sen mukaan, mitä komissio meille on ehdottanut, että laajennetaan EUn naapureihin. Tässä asiassa, joka koskee meren saastumisen estämistä, pitäisi olla ainakin mahdollista tällainen laajentaminen. Ja olen ilmaissut tässä hyvin varovaisesti nämä asiat oikeastaan vain siitä, mistä parlamentti ei monen kertaan päättänyt. Eli haluamme tämän toteutettavuustutkimuksen nähdä joka koskee Euroopan rannik- yhteistä rannikkovartiostoa. Aiemmin kukaan vastuunalainen oikeastaan voinut äh, ottaa kantaa suuntaa tai toiseen. Ehdotan tässä teille myös, että hallintoneuvosto, siellä tulisi 25 prosentin ääniosuus, olisi ainakin veto-oikeus komissiolle, ainakin veto oikeus mahdollisuus, mitä tulee näihin tarkastuksiin, mutta myös kunkin puhe, eh, johtajan valinnassa. Kaksi kolme huomiota sitten lopuksi. Tiedän tietysti, että on eroja neuvoston sisällä ja täytyy katsoa, tai neuvostojen meidän välillä ja miten me voidaan sitten ylittää nämä erot. Viimeinen liikenneministerineuvosto antoi meille viestiä että siellä on ollut liikettä jonkun verran. Kyse on synergiavaikutuksista. Ne täytyy sitä vain toteuttaa kotona. Ja kyse on myös siitä, että kun joissakin paikoissa sitten tulee neuvontatehtävä tai valvontatehtävä, niin ei voi olla niin, että olisi asiantuntijuutta. Sehän on tietysti sitä selvää, että siellä missä uusia tehtäviä halutaan, niin asiantuntijuus täytyy sinne saada myös. Sitten viimeinen kohta aikataulusta. 21. kesäkuuta. Niin, tänähän se on. 29. kesäkuuta on tarkistusten määräaika, sitten syyskuussa on toinen kokoontuminen varjosintelyiden kanssa, kolmantakin olen suunnitellut ja sitten lokakuussa valiokunnassa luulen äänestämme. Kiitoksia. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia EPPn nimissä. Te Grandes. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle tästä selvityksestä. Haluaisin kiittää häntä myös tästä asenteesta. Olemme voineet käydä vuoropuhelua tästä asiasta ja olen hyvin kiitollinen tästä myönteisestä asenteesta ja avusta. Varmasti pääsemme tästä myönteisiin tuloksiin. Haluaisin esittää tässä pohdintoja, joihin ei niin paljon asioita mahdu, joita mietinnössä on. Nyt tämä ole oikea aika. Sellaisen meillä on vielä mahdollisuus tehdä tarkistuksia ja puuttua kaikkiin niihin asioihin, joihin haluamme puuttua myöhemmin. Ensinnäkin haluaisin positiivisesti arvioida EMSAa virastona. Minun mielestäni ajan myötä EMSA on saavuttanut arvovaltaisen aseman. Se on ollut hyvin tehokas hallinnoltaan. Sen toiminta on tuonut säästöjä valtioille ja tuonut varmasti lisää arvoa. Ja yksi syistä, arvonantoon johtuu siitä, että se ei ole pelkkä byrokraattinen väline. Se on aina, tässä valiokunnassa on aina tällaista pyritty välttämään. Se on ollut aina toimielinten palvelussa ja se hallinto on ollut hyvää. Voidaan ajatella kolmea periaatetta. Ensinnäkin se on aina toiminut komission tai jäsenvaltioiden pyynnöstä. Toisekseen se on täytäntöön pannut komission päätöksiä ja kolmannekseen se ei ole myöskään vältellyt parlamentin ja tämän valiokunnan valvontaa. Siksi, hyvä puheenjohtaja, olisi tärkeää, että nämä, näitä hyveitä ei hävitettäisi. Olisi vähän vaarallista, mikäli EMSA havittelisi jonkinlaista riippumattomuutta. Minun mielestäni tämä merkitsisi riskitilannetta. Minun mielestäni näiden periaatteiden pohjalta on tehtävä monia asioita. Ensinnäkin on tasapainottettavaa, tätä johtoryhmää. Siinä on joht- jäsenvaltiot liian voimakkaasti edustettuna komissioon verrattuna esittelijän sanojen mukaisesti. Edelleen on tehtävä selväksi se, että sillä ei ole riippumatonta päätösoikeutta, vaan se voi täytäntöönpanna komission ja jäsenvaltioiden pyynnöt. Edelleen on sanottava, että tällä hetkellä komissio ja jäsenvaltioiden välillä on pientä jännitettä, se on siis selvitettävä kriisi aikoina pyritään aina säästöihin ja pyritään pyritään välttämään sellaiset budjettiseikkailut, joista ei tule lisää arvoa. Tästä esittelikin puhuin. Mutta toisaalta olen sitä mieltä, että komissio on aivan oikeassa siinä, että hallinto ei voi karata sen käsistä, koska e, tulokset olisivat epävarmoja. Alun perin arvioimme e, mm, mietinnön hyvin myönteisenä olemme suurista linjoista yhtä mieltä. Tietenkin voimme vielä täsmentää tarkistuksien muodossa Tarkistukset pyrkivät kuitenkin olemaan myönteisiä ja niillä pyritään sovittelemaan kantoja yhteen. Luulen, että neuvosto suhtautuu tähän varauksellisesti, vaikka se olisi oikeutettuakin, minusta siitä olisi puhuttava, koska muussa tapauksessa jo, jo, joudutaan viraston työssä paralyysiin neuvoston takia meidän olisi puhuttava subsidiariteetin puolesta ja olisi puhuttava tehokkaiden toimien periaatteen puolesta niin, että voitaisiin niin, että Euro- Euroopan kehittyminen ei hidastuisi ja pysähtyisi. Tänä päivänä Euroopan myön- myönteisyys ehkä tuo yksinkertaistamista, mutta se merkitsee myös komission tukemista. Haluaisin lyhyesti puhua nyt asioista, jotka ovat mielestäni tässä mietinnössä tärkeitä. Minä toimin Erika-pakettin asetuksen esittelijänä ja siinä annettiin tiettyjä ähm, toimivaltuuksia komissiolle. E, EMSA voi toki tehdä tarkistuksia komission pyynnöstä. Toinen asia on sitten se, että komissio menettäisi suoran, suoran toimivaltuutensa. On totta, että nämä vahvat elimet pyrkivät aina välttelemään direktiivin säännöksiä ja ne aiheuttavat vaikeuksia artiklan 10 soveltamiseen, joka koskee vastavuoroista tunnustamista. Tämä on vakava juttu. Komissio ei saa suostua tällaisen komissio varmistaa teknisen tuen ja poliittisen prosessin edistämisen. Se kertoo parlamentille ja neuvostolle asetuksen täytäntöönpanosta artiklan 17 mukaan. Sitten hallinnosta esittelijän ehdotus on hyväksyttävä, se menee oikeaan suuntaan. Siinä puhutaan sen puolesta, että jäsenvaltiot, neuvosto ja komissio olisivat samalla viivalla. Parlamentti osallistuu hallintoneuvoston toimintaan ja, ja voi hyötyä EMSAn työstä. Sitten sisävesiliikenteestä. Tämä on rakas aihe. mutta tämä on ehkä sellainen budjettisekkailu, joka voi olla vai, vähän vaikea. Ja tähän tarvittaisiin ulkoisia kertomuksia. Sitten nuo, nuor, naapurimaiden auttaminen saastumiskysymyksessä olen aivan yhtä mieltä tästä esittelijän teesistä. Sitten meriin saastuminen, joka aiheutuu öljynporaslaitoista ja kuljetuksista. Tämä on riistiri, ristiriitainen asia. Minusta meidän pitäisi olla rohkeita. En usko, että tässä on suuriakaan vaikeuksia löytää oikeusperustaa. Neuvoston kertomus se 16.6. puhuu mm, laitteistoista. Ja tässä eh, uskon, että tämä on täysin mahdollinen. Esittelikin toivoo, että saadaan lisää eh, budjetteja näitä resursseja varten meidän on ponnisteltava ja sanottava neuvostolle, että täällä on asioita, jotka ovat niin tärkeitä, että niitä on pakko käsitellä. Tässä kaikki aikanaan sitten puhun vielä esittelen kanssa ja teen nyt tarkistuksia, joiden kautta voidaan päästä hyvin tuloksiin, joista voimme olla yhtä mieltä. Kiitoksia Esittelen kiitoksia puheenjohtajalle. Aldi. Kiitos. Seuraava alderyhmä. Sí, muchas gracias, presidente. En primer lugar... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä. Pyrimme pääsemään nyt sopimukseen suurista linjoista. Olen yhtä mieltä, olen yhtä mieltä näistä kannanotoista. En nyt halua toistaa jo muissa valiokunnissa käytyä keskustelua ja siksi on sanottava, että yleisesti ottaen olemme sitä mieltä, että olisi laajennettava EMShan valtuuksia muun muassa siksi, että sattumoisin tässä parlamentissa on tehty päätöksiä muiden aloitteiden kohdalla, muun muassa Grandes Pasqualin mietinnössä äh, tästä puhuttiin, mutta meillä on myös äh, Herra mietintö ja Esterin mietintö ja Meisnerin mietintö, joka koskee yhdennettyä meripolitiikkaa ja sitten meillä on vuoden 2010 parlamentin päätöslauselma. Joten kaikki nämä askeleet sattumoisin eh, menevät samaan suuntaan kuin päätökset, joita olemme ennen tehneet. Minun mielestäni kaikki se, mikä, mistä tässä puhutaan, on johdettava siihen, että voidaan vahvistaa ja luoda todellinen eurooppalainen eh, merenkulkualue. Näin mahdollistuu kaksi asiaa lähinnä. Ensinnäkin se, että voimme toimia tehokkaasti meri, merti, merten saastumisen ehkäisemiseksi. Ja edelleen on aivan selvää, että tähän olisi otettava mukaan öljyn ja kaasun etsintälaitteistot, koska kysymys kuuluu, jos huomenna on ongelmia jonkun öljylautan kanssa, mitä teemme? millaisia välineitä meillä on. Keneen pitäisi koordinoida toimintaa? Keneille jäsenvaltiot soittaisivat? Joten meidän ei pidä jälleen kerran odottaa sitä, että tulee tämän tyyppinen katastrofi ennen kuin ryhdymme laajentamaan äh, selkeästi EMSAn valtuuksia, joten eurooppalainen merenkulkualue, jotta saamme lisää tehokkuutta, jotta voimme toimia missä tahansa kriisissä millä tahansa hetkellä. Jos me loisimme tällaisen eurooppalaisen alueen, joka edellyttää EMSAn valtuuksien lisäämistä, vain näin voimme antaa tehokasta palvelua kolmansille maille ja naapurimaille. Tätähän ne ehdotetaan ja olen aivan yhtä mieltä esittelijän kanssa tästä ehdotuksesta. On tarpeen luoda merenkulkualan koulutusverkko verkosto tai eurooppalainen koulutuslaitosverkosto, jokin järjestö kertoi, että, tai jäsenvaltiossa oltiin huolissaan siitä, että tällainen käsite eurooppalaisesta koulusta identifioitaisiin niin, että olisi kyseessä vain yksi ainoa elin. Minun mielestäni tällaisen verkoston perustaminen merkitsisi sitä, että voitaisiin harmonisoida – koulutusta jäsenvaltioissa ja näillä alueilla ja voitaisiin toimia tehokkaammin, mikäli missä tahansa maassa sattuisi tällainen saastumistilanne. Todella eurooppalainen alue, tehokkuutta, öljylautojen ottaminen, harmonisoituu merialan koulutus – ja sitten näistä eurooppalaisista rannikkovartiostoista olen tästä yhtä mieltä, mutta olen yhtä mieltä myös siitä, mitä esittelijä sanoi, nimittäin, että on tarpeen, että meillä olisi käytettävänä komission vielä kesken oleva kertomus ennen kuin voimme tehdä päätöstä lopullisesti. Aina ei voida vedota kriisiin ja budjettiongelmiin, Sitähän nyt jatkuvasti myös neuvostossa käytetään ja näin pyritään välttämään eh, eurooppalaisten hankkeiden luominen. Minun mielestäni meidän on mentävä eteenpäin, jos todella haluamme saada Euroopan tason vastauksia. Hallintokysymyksessä, aivan kuten esittelijä ehdottaa, komissiolla pitää olla tasapainoinen asema eh, jäsenvaltioiden kanssa tämä on tarpeen. En ole yhtä mieltä neuvoston kanssa siitä, että pitäisi säilyttää jonkinlainen etuisuus et, tai enemmistöasema. Tämä on meidän ryhmämme linja ja tulemme tekemään tässä mielessä muutamia tarkistuksia. Kiitoksia. Thank you, Mr. Van Dalen. Kiitos, edustaja Van Dalen. Dank, voorzitter. <clears throat> Voorzitter, niet alleen eh, iedereen hier, maar zeker ook de trouwe webstream. Uh, stream... Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, varmasti myös netissä kokoustamme seuraavia huolestuttaa virastojen jatkuva perustaminen, virastojen toiminta. Täällä puhutaan virastojen toimivallasta ja virastojen budjeteista. Voisinko sanoa EMSAan liittyen, että Paljon myönteistä on tapahtunut viime vuosina. Varmasti voimme olettaa, että meriturvallisuutemme on paremmalla tasolla EMSan takia. Meillä on kuitenkin muutama tarkistus, koska on tärkeää viitata tiettyihin rajoituksiin. EMSA on tavallaan valvojan asemassa. EMSAn tehtävä on huolehtia siitä, että muut hoitavat tehtävänsä oikein. Jos EMSA lähtee tekemään omia tarkastuksiaan, mielestäni se siirtyy tuosta varsinaisesta roolistaan, valvojan roolistaan, liian kauas. EMSAn pitäisi välttää tällaista tilannetta, koska yritykset ovat tällä lailla tekemässä omaa työntään, eikä EMSAn pitäisi lähteä tekemään tuota työtä tuplasti. Rannikkovartioston osalta jälleen EMSalla on tässä meriturvallisuusvirastona varmasti oma koordinoiva roolinsa, mutta koordinoiva tämä roolin pitäisi juuri olla. Sama koskee tuota Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjaa. Näin tehdään ihan hyvää työtä. Näissä pitää ajatella siis tehtävien erottelua EMSAn yhteydessä. Tässä jälleen pelkään, että EMSA ylittää omat toimivaltuutensa. Joten kuten sanoin, mielestäni EMSAn ei pitäisi tehdä omia tarkastuksiaan. Mitä sisävesiliikenteeseen tulee, kansalliset viranomaiset ja tahot jo huolehtivat lupamenettelyistä ja luokituslaitoksista meriliikenteen ja sisävesiliikenteen osalta. Siis mielestäni EMSAN ei pitäisi tarkastaa näitä luokituslaitoksia, jotka huolehtivat toi, toimiluvista tai toimilupien jatkoista. Me siis suhtaudumme hyvin kriittisesti nykytilanteeseen, koska tämä on, vaikuttaa siihen, miten me äänestämme totta kai. Kiitos edustaja Taylor. Kiitoksia puheenjohtaja. Yleisellä tasolla olemme samaa mieltä mietinnön kanssa ja herra Fleckensteinin lähestymistavasta. Mielestämme se on ollut positiivinen ja mukaanottava. Se on myöskin nyt ajankohtainen – hetki arvioida uudelleen EMSAa niin, että mahdollisesti ajatellaan sen äh, toimivaltuuden laajentamista. Mutta tässä mielessä täytyy varmistaa, että ei äh, annet, äh, tehdä päällekkäisiä vastuita EMSA ja muiden virastojen välillä. Ja samaan aikaan täytyy varmistaa, että on olemassa EMSAlle tarvittavat voimavarat, jotta se voi vastuistaan selvitä olemme samaa mieltä, että se lähestymistapa, että komissio pitää täysin tutkia nämä mahdollisuudet kumppaneille, kumppanityöhön eri virastojen välillä ennen kuin tehdään. Ennen kuin otetaan politiikkaa käyttöön. Prioriteetti pitäisi antaa meri- ja rannikkoalueiden suojelemiseen ne kohdat, jotka käsittelevät öljyä mietinnössä ja avomerilaitoksia, ne tarvitsevat vahvistamista. Kuten myös tämä valmiustilassa olevat alukset, siinäkin tarvitaan enemmän tukea. Aion jättää tarkistuksia mietintöön. kun se tässä nyt kehittyy ajan mittaan. Taylor, Mr. Kuhn. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte auch dem... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää esittelijää mietinnöstä, myöskin varjoesittelijöitä. On kovin tärkeää, että käsittelemme tätä aihetta. Laivaliikenne EUn sisällä eurooppalaisella esteettömällä meriliikennealueella, se kasvaa 20 prosentilla 20 vuoden aikana. Ja sitten kun täytyy pitää mielessä myös merien erilainen käyttö. On jo puhuttu siitä, että mitä tapahtuu, jos meillä on merionnettomuus. Oli sitten kyse öljylautasta, tuulivoimalasta – Atlantilla, Välimerellä, Pohjanmerellä. Nämä valmistilassa olevat eh, alukset, ne täytyy koordinoida eri jäsenvaltioissa. EMSalla on tietysti valvontatehtäviä, sen täytyy varmistaa tekniset ehdot, että Alukset ovat höyryssä kunnossa. Tätä tehtään satamavaltion suorittamalla valvonnalla. Tätä, tehtään, tätä tekevät kansalliset laitokset. Siinä täytyy pitää, se pitää täytyä silmällä, mutta toisaalta on myös tämä koordinaatio. Ja sitten kysymykseni menee siihen suuntaan, että miten, mikä strateginen asenne meillä on siihen, että tämä tehtävä voidaan hoitaa seuraavan kymmenen vuoden aikana, puhutaan aina 2020 strategiasta, sillä ei pelkästään leikata hiilipäästöjä, sillä ei ole tekemistä pelkästään ympäristöasioiden kanssa, vaan yleensä sen kanssa, että miten turvallinen meriliikenne varmistetaan. Ahtaissa Salmissa, Itämerellä on mon, ollut monia vaarallisia tilanteita. Miten sitten maalta toimivat tutka-asemat, luotsipalvelut, mutta mahdollisuus myös satelliittiin tukeutuvaan, Galileon perusteella tapahtuvaan turvallisuusjärjestelmään. Miten pitkällä tässä ollaan? Sitten matkailuun liittyvä rannikkojen käyttö, siinäkin on sillä suuri merkitys. eikä mitään suurta, mihinkään suuren onnettomuuteen ei tässä mielessä ole varaa. Täytyy tehdä kaikki sen hyväksi, että toimitaan ennaltaehkäisevästi. Thank you, Mrs. Meissner. Kiitos, edustaja Meissner. Ennen Meissnerin puheenvuoroa voimme tervehtiä sitten Meissnerin kutsumaa vierailijaryhmää. Ovatko he jo täällä? Osaksin. Ja ilmeisesti tuolla koulutusryhmä Asaksista. Tervetuloa tänne valiokuntaan. Toivottavasti teillä on mukava vierailu täällä. Nyt edustaja Maisner. Voit teille puhua. Kiitos puheenjohtaja. Enpä huomannutkaan, että vierailijaryhmäni niin tai ryhmän osio on täällä jo, mutta kiittäisin joka tapauksessa edustaja Fleckenstein ja hänen mietinnöstään kommentoisin kolmea seikkaa. Merien saastuminen, se ei ole lähtöistä ainoastaan laivoista. Valvontaa pitäisi kohdistaa myös porauslauttoihin. Tämä on hyvin tärkeä asia, koska meidän huolehdittava ympäristöstämme integroidun meripolitiikan mietinnössäni. Kuten aikaisemmin kollega jo sanoi, on puhuttu siitä, että ekosysteemiä on suojeltava. Meidän on huolehdittava siitä, että veden osalta ei tehdä samaa virhettä kuin maalueiden osalta on tehty tähän mennessä. Mitä koulutukseen tulee, Peter van Dalen, minä olen ymmärtänyt, että EMSA huolehtisi koulutuksesta, vaan antaisi omia ajatuksiaan siitä, miten merenkulkijoiden koulutus tulisi hoitaa, miten sitä voitaisiin kehitellä. Kyllä varmasti kaikki ovat samaa mieltä, että parantamisen varaa tässä on. Viimeinen kohta, jota haluaisin kommentoida, on eurooppalainen rannikkovartiosto. Mehän olemme jo vaatineet pitkän aikaa toteuttamissuunnitelmaa. Komissio ei ole tehnyt tätä. Minä tuossa omassa mietinnössäni jo kommentoin sitä me olemme pyytäneet sitä. Nyt on todella tärkeää, että tämä tutkimus saadaan. Siksi on hyvä, että edustaja Frankenstein on myöskin viitannut tähän. Kiitos oikein paljon. Kiitos, edustaja Foster. Thank you, Chairman. Um, I'd just like to, uh... Kiitoksia. Haluan tukea täällä esitettyjä asioita, joita Peter van Dalen otti esille virastosta mutta siitä riippumatta niin on tietysti monia positiivisia asioita viraston osalta. Turvallisuusstandardit ja se työ, jota se tekee, ne ovat kovin arvokkaita. Monet aloitteet ovat selkeästi hyvin positiivisia. Ja on ihan järkevää varmistaa, että tehdään asioita joissa ei ole päällekkäisyyttä ja äh, hyvää yhteistyötä tähän asti on ollut, mutta mihin mennään sitten tästä eteenpäin? Oman valtuuskuntani mielessä positiivinen alku. Enkä tietysti käy kaikkia tarkistuksia läpi, koska niitä varmaan tulee paljon. Tar- tarkistusta viisi. Kovasti tuen short sea shipping. Se on hyvin positiivista. Sitten huolenaiheita meille vielä on painotus budjettilisäykseen. Yksi tarkistus äh, koskee sitä tarkistus kolme. Emsalla on ollut aika paljon kolmen vuoden aikana. Siellä on lisääntynyt äh, työpaikkojen määrä ja nyt tässä tilanteessa äh, rahaa pitää priorisoida toisille alueille komission budjetissa, emmekä mielestäni ole sellaisessa asemassa, että alettaisiin etsiä uutta rahaa periaatteessa, joten täytyy olla kovin varovaisia tästä, että mistä mahdollinen lisäraha tulee. Tois, muita huolenaiheita meille. 829 tarkistuksen, jossa on Euroopan rannikkovartiosto. Eihän tämä ole uusi asia, mutta siitä riippumatta joka tapauksessa rannikkovartiostopalvelujen välillä on suurta yhteistyössä, jos katsotaan Frontex Med, ja tällaisia järjestelyjä, Med Frontex, kaikkia näitä voidaan laajentaa, mutta se on hyvin vaikeaa, koska kansalliset rannikkovartiostot, niillä on erilaisia tehtäviä. Eli sen sijaan, että otettaisiin eurooppalainen rannikkovartiosto, niin ei siellä ole mitään yksinkertaista Yhteistyön jatkaminen on mielestäni siinä tie eteenpäin. Ja viimeinen kohta koskee EMSAn roolia öljylauttaonnettomuuksien tutkimisessa. Tarkistus 17 komission tarkistus mielestäni on siinä suhteessa oikea verrattuna alkuperäiseen. Koska ihan suoraan sanoen en usko, että virastolla on tarvittavaa asiantuntijuutta onnettomuustutkinnassa. Joten kaiken kaikkiaan haluaisimme kiittää esittelijää. Paljon kovaa työtä tässä on tehty. Joissakin painotuksissa olemme eri mieltä. Konsensusta on paljon siitä, että miten tästä eteenpäin, koska aihe on tärkeä. Kun näitä asioita tulee esille, saastumisen kaikki otamme vakavasti. Ja kaiken kaikkiaan öljyteollisuutemme on, toimii oikein hyvin. Euroopan vesillä. Meillä on hyvät sääntelijät, joten kyse on paremmasta yhteistyöstä ja miten ilman päällekkäistyötä päästään eteenpäin. Mutsakos. Edustaja Mutsakos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον. Kiitoksia, olen tarkkaan ja hyvin kiinnostuneena seurannut tätä keskustelua EMSasta. Aivan aluksi haluaisin esittää esittää yleisen huomion. EMSA on tehnyt hyvää työtä. Se merkitsee lisää arvoa niissä ponnistuksissa, joita EU on tehnyt saadakseen aikaan meren kulkupolitiikkaa. EMSA on toiminut merkittävänä koordinaattorina tässä harjoituksessa. Minusta meidän olisi pyrittävä siihen, että tässä tekstissä syvennettäisiin ja laajennettaisiin EMSAn valtuuksia. Näistä valtuuksista meidän on oltava hyvin varovaisia, koska on aivan selvää, että meidän ei pidä sallia sitä, että EMSasta pikkuhiljaa tulisi jonkinlainen oman tyyppinen koulutuskeskus tai jonkinlainen sui generis rannikkovartiosto koulutuskeskus. On vältettävää se, että EMSAlle luotaisiin kummallisia uusia instituutionisia rooleja, vaan on pidettävä kiinni viraston valtuuksista ja niitä on parannettava ja tehostettava, jotta EMSA edelleen voisi tuoda lisäarvoa, joka on ollut hyvin arvokasta. Kiitoksia ja teen varmasti jotakin tarkistuksia, mutta puhutaan sitten myöhemmin. Kiitos komission nimissä. Herra Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos paljon esittelijälle ja kaikille valiokunnan jäsenille. Hyvin pitkälti myönteisistä kommenteista, joita kohdistettiin EMSAan. Olemme todella hyvin tyytyväisiä työhön, jota EMSA tekee jäsenvaltioiden eteen. Ja komission, sanotaan myös toimielinten osalta näitä tarkastetaan, huolehditaan siitä, että lainsäädäntöä kaikkialla noudatetaan. Tässä mielessä olisin viimeisen puhujan kanssa samaa mieltä. Todella meidän pitäisi katsoa sitä, miten pystymme parantamaan EMSAn työn laatua. Ja miten voimme pohtia sitä, mitä muita tehtäviä voidaan EMSAlle antaa nykybudjetin tilanteessa. Haluaisin kiittää esittelijää myös ja muita jäseniä myös siitä, että he ovat nähneet etua ehdotuksessamme, että käytetään mahdollisimman hyvin hyväksen asiantuntemus siellä työskentelevät ihmiset, heidän pätevyytensä. Näin saadaan lisäarvoa sellaisiin tehtäviin, joita tarvitaan meriturvallisuuden alalla. Tässä mielessä tehtävien laajentamisen pitäisi olla tarkan suunnittelun kohteen, että voidaan pätevyys hyödyntää mahdollisimman hyvin. Yhtenäinen eurooppalainen alue ja yhteen toimivuus eri navigointijärjestelmien välillä jokialueilla mereillä. Kaikki nämä ovat lisätoimia, joita esitetään viraston hoidettavaksi nykyhenkilöstön, nykypätevyyden osalta. Eli pitäisi ajatella, miten resursseja voitaisiin saada käyttöön, vähän ylimääräisiä resursseja ehkä hyvin rajallisesti, eli ehkä 5 prosenttia lisää resursseja näiden lisätehtävien hoitamiseen. Eli jos ajatellaan kustannushyötyä, hyötyä saadaan paljon enemmän verrattuna kustannuksiin. Muutama hyvin tärkeä seikka. Yksi niistä on hallintokysymys. Kiittäisimme esittelijää muilta siitä, että on muistutettu tasapainon tärkeydestä. Muistuttaisin vain siitä, että alkuperäinen teksti, joka hyväksyttiin aikoinaan neuvostojen parlamentin toimena ennen laajentumista, siinä puhuttiin siitä, että ainakin 20 prosenttia, muistaakseni ainakin, olisi komission asema hallintoneuvostossa, jotta saataisiin parempi tasapaino, parempi hallinnollinen rakenne. Toisaalta on pidettävä kiinni siitä, että se on meriturvallisuusvirasto. Siitähän on kyse, ja tässä mielessä meidän pitäisi nyt mielestäni olla varovaisia, jos lähdetään laajentamaan toimintaa öljynporauslautojen suuntaan. Tässä jälleen lähestymistapamme on sellainen, että käytetään niitä resursseja, joita meillä on käytössä ikään kuin. Eli jos jotain tapahtuu, jos saaste onnettomuus tapahtuu, Useimmat öljynporauslautat ovat Pohjanmerellä, pohjoisilla merialueilla. Toisaalta meillä näitä keräysaluksia enemmän etelässä kuin pohjoisessa, eli pitäisi katsoa, miten näitä resursseja jaetaan tulevaisuudessa paremmin, ottaen huomioon tällainen mahdollinen tapahtuma. Eli käyttää niitä resursseja, joita meillä on, jotta katettaisiin öljysäästä ja ainoastaan laivaliikenteestä, vaan myös öljynporauslautalta. Mutta se, että mentäisiin pidemmälle, sanottaisiin, että meriturvallisuusviraston pitäisi tarkastaa öljynporauslautat. Tämä on asia, joka meidän mielestämme, asia, johon pitää suhtautua hyvin varovasti, kun meillä on tässä primaarilainsäädäntöä. Se, mitä tehdään jäsenvaltioiden ja näiden varustoimen osalta, koulutuslaitosten osalta on se, että EMSA lähetetään tekemään tarkastuksia, koska meillä on primarilainsäädäntö ja EMSA tietää, mitä siellä tulisi tarkastaa. Tässä mielessä öljyporauslautojen osalta tällaista lainsäädäntöä ei ole, että voitaisiin selkeästi sanoa, että EMSAn pitäisi lähteä nyt tutkimaan öljyporauslautoja. Jos tätä lainsäädäntöä olisi, silloin voitaisiin pohtia sitä, mikä olisi tässä oikea tarkastuksia hoitava taho. Jotkut teistä mainitsivat koordinoinnin tarpeen virastojen välillä. Tässä mielessä puhumme merten saastumisesta. Me omalta osaltamme sanomme, että laivaliikenne aiheuttaa sitä, mutta merten saastumisen osalta meillä on ympäristövirasto myös, jossa on paljon pätevyyttä. Eli EMSA ja merten saastuminen – Mm-hmm. Tällaista kapasiteettia ei oikein ole tällä hetkellä. Joten tässä mielessä ainoa seikka, johon suhtaudumme nyt hiukan skeptisesti, on tuo, että laajennettaisiin meriturvallisuusviraston toimivaltuuksia paljon pidemmälle kuin laivaliikenteeseen. Katsotaan sitten, miten asiat kehittyvät. Sitten muutama muu seikka, kuten rannikkovartiostokysymys. Ihan totta, voidaan sanoa, että jo tänä päivänä EMSalla on tietty koordinoiva roolinsa. Erityisesti jos ajatellaan kolmatta meripakettia, Safe Sea Net, lupamenetelmiä, tarkastusmenetelmiä. EMSalla on tietty rooli siinä, että yksinkertaistetaan jäsenvaltioiden resurssien koordinointia. Enemmänkin voitaisiin tehdä, ja me olemme teille tuon raportin velkaa, se on ihan totta. Me olemme pyrkineet toteuttamaan tutkimuksen, mutta emme saaneet tyydyttäviä tuloksia, joten nyt lähdettiin liikkeelle uudestaan. Katsotaan sitten, mitä tuloksia voidaan saada. Tarkastuksista vielä. Tässä on tärkeää erotella arviointi ja tarkastus. EMSA on se virasto, jota jäsenvaltiot ja komissio käyttää, jotta voidaan katsoa kolmansien maiden luokituslaitoksia ja niin edelleen, mutta arviointi, siis sen tarkastelu, mitä tapahtuu, on meidän velvollisuutemme komissiossa lainsäädäntömme mukaan. Tällainen työtehtävien erottelu olisi edelleen tärkeää ja esittelijä taitaa olla tässä ihan samoilla linjoilla, hyvä niin. Me uskomme, että jos katsotaan tämän valiokunnan toimintaa ja sitä, että neuvosto on liikahtanut alkuperäisestä hyvin kielteisestä kannastaan, katsotaan lopullista hyväksyttyä tekstiä, niin emme ole varmaankaan kovin kaukana siitä, että ensimmäisessä käsittelyssäkin voitaisiin saada sopu aikaiseksi No, tämä on parlamentin hyvällä tahdolla. Ehkä neuvostossa voitaisiin puuttua muutama seikkaan, joka jäi huomiota aikaisemmin. Esimerkiksi, että aikaisemmin jäsenvaltioiden velvollisuus on ollut tukea virastoa, kun virasto lähtee tällaiselle tarkastusmatkalle. Tämä tosiasia on jäänyt tekstistä pois. Emme ymmärrä miksi jäsenvaltiot ovat tehneet yhteistyötä tuon viraston kanssa kahdeksan vuoden ajan. He ovat tukeneet näitä tarkastajia työssään. Miksi niin ne tehtäisiin edelleen, sitä en tiedä. Ja sitten tutkimus- ja kehityskysymys. Ihan totta. Virastoa on nyt käytettävä, ei tässä ehkä hallinnoimaan tutkimustoimia, mutta siellä pitäisi ainakin voida määritellä, mitä pitäisi tehdä ja katsoa, miten tulokset voitaisiin syöttää siihen, miten uutta lainsäädäntöä määritellään tulevaisuudessa. Neuvoa antava, auttava rooli jäsenvaltioiden ja komission suuntaan. Nämä pari asiaa, pari esimerkkiä siitä, mitä on jäänyt nyt tekstin ulkopuolelle ja varmasti ne voitaisiin uudelleen sinne sisällyttää ilman suurempia ongelmia. Totta kai jos ajatellaan viraston tehtävien laajentamista, niin – Monia turvalausekkeita on. Pitkälti tässä on kyse byrokratiasta. Meidän pitää katsoa, miten voitaisiin huolehtia tehokkaammasta resurssien käytöstä niin, että voidaan parantaa meriturvallisuutta. Varmasti mielellämme teemme yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa, jotta saadaan paras mahdollinen teksti. Ja toivon, että lokakuisen äänestyksen jälkeen voimme yhdessä puheenjohtajan valtion kanssa katsoa sitä, miten tämä työ saadaan päätökseen. Me autamme teitä täysin pyrkimyksessä päätöksen ensimmäisessä käsittelyssä. Tiedämme, että Puola haluaa edistää tätä asiaa paljon oman puheenjohtajakautensa aikana. Kiitos oikein paljon. Odotamme mielenkiinnolla tarkistuksia ja yhteistyötä kanssanne, jotta saadaan tämä asia hyväksyttyä mahdollisimman pian. Kiitos. Kiitos paljon. Kuten aina sanon, Olemme toki aina valmiita tekemään nopeaa yhteistyötä puheenjohtajavaltioiden kanssa ja minusta tuntuu, että jos puheenjohtajavaltiot olisivat vähän vastaanottavaisempia parlamentin ehdotuksille, niin prosessio voisi aina olla nopeampi. Ällistyn aina siitä, että puheenjohtajakausilla puheenjohtajavaltiot sanovat, että haluaisimme edetä nopeasti, haluaisimme puheenjohtajakaudellamme saada sopimukset ensimmäisessä käsittelyssä ja useimmiten kohtaamamme ongelmat tulevat juuri ministerineuvostosta, mutta pidämme tuo mielessä. Herra Karenutsos, edustaja Fekenstein onko teillä lisättävää? Ja, Vorsitzender, ganz kurz. Puheenjohtaja lyhyesti. Herra van Dalen. Yhtä asiaa käsittelisin kernaasti, jotka hän, jonka hän oikein mainitsitte. Rannikko, vartiostokontrolli, satamissa. Tietysti sitä kaikkea on jo mutta kysymys on se, voidaanko paremman koordinoidin EMSAn kautta, niin että EMSA on myötävaikuttava tekijä, voidaanko tehtävät hoitaa paremmin ja voiko olla synergiavaikutuksia yksittäisissä maissa. Vain jos tähän vastaukseen voidaan vastata kyllä, on tässä järkeä. Siitä olen varmaan samaa mieltä. lisätyön, tuplat päällekkäisen työn tekeminen, se ei voi olla kenenkään intressi, ei minunkaan. Toiseksi pyydän teitä vielä ehkä katsomaan tarkemmin tätä eroa toimien ja neuvonnan välillä. Ei. Tietysti emme saa pidä kouluja johtaa, mutta se voi oman tietojensa perusteella neuvoa jäsenvaltioita komissiota siinä, miten koulutusta voidaan tehdä houkuttelevampaa. Kolmas kohta. Tämä niin sanottu sinisen vyöhykkeen projekti, siinä ei ole, eikä minullakaan, minäkään tarkoita sitä, että EMSalle annetaan lisäksi väkisin joku tehtävä, vaan neuvosto itse joulukuussa 2010 sanoi, juuri tässä sinisessä vyöhykkeessä on se mukana, että EMSA on siinä sen työstämisessä mukana. Jossain vaiheessa tulee varmasti kysymys esille, että maksaako tämä enemmän rahaa. Se riippuu sitten siitä, mitä tästä kaikesta voidaan toteuttaa todellakin. Ja onko vastaavia synergiaetuja, joita voidaan hyödyntää. Tähän, äh, tähän siis äh, esityksissä en näe mitään järjetöntä AMSAn tehtävien laajentamista. Joka tapauksessa on äh, hyvin varovaisesta laajentamisesta kyse, mutta emme halua tulla joka toinen vuosi tänne puhumaan taas kerran EMSAn tehtävistä, vaan haluamme saada tähän tulevaisuuden näkymään laajemmin. Haluan kiittää varjoesittelijöitä hyvää. Tuloksia varmaan yhdessä saadaan. Se on tärkeää tässäkin kysymyksessä, koska muuten neuvoston kanssa ei pärjätä. Der Neuvosto Puola puheenjohtajamana, siihen luotan kovasti. Ensimmäiset keskustelut epäviralliset on käyty ja siinä mielessä minulla on toiveita, että jotain siitä, mitä täällä on keskusteltu, niin saadaan myös läpi. Thank you very much, Mr. Flagenstein. Just... Kiitos oikein paljon, edustaja Flagenstein. Muistuttaisin jäseniä siitä, että tarkistusten jättämisen määrä aika 29. kesäkuuta äänestys lokakuisessa valiokunnan kokouksessa. Ja täysistuntoon suunnitelmien mukaan marraskuussa. Tässä aikataulu. Ensin määräaika siis 29. kesäkuuta tarkistusten jättämiselle. Kiitos kaikille. Näin saatiin aamun esityslista hoidettua. Nähdään taas kolmelta. Kiitos.